Kiitoksia. Nyt meillä on tässä äänestystulokset kolmannelta kierrokselta. 656 ääntä annettu. Hylättyjä ääniä 12. Annettuja ääniä 644. Ja seuraavat äänimäärät per henkilö. Roberta Angelilli 274. Isabel Duran 276 ääntä. Kaminski 174, Silvana Kohmeri 186, Macmillan Scott 244, Miguel Ángel Martínez Martínez 327. Dagmar Roth-Berendt 287. Libor Rocek 278. Paul Schmidt 257. Alejo Vidal Quadras 308. Diana Wallis 272. Raina Viiland 237. Kolmannen äänestyskierroksen perusteella ilmoitan, että olemme valinneet Euroopan parlamentin varapuhemieksen Miguel Atis, äh, äh, Dagmar Rothberent, Rocek, Isabel Durand, Roberta Angelilli, Diana Wallis, Paul Schmidt, Edward Macmillan Scott, Rainer Wieland, Silvana Kochmerin, Ja nyt haluaisin onnitella hyvin lämpimästi kaikkia kollegoita, jotka on valittu Euroopan parlamentin varapuhemiehiksi. Me tulemme tekemään yhteistyötä ja ensimmäinen äh, puhemiesten kokous järjestetään pian. Äh, työjärjestyksen mukaisesti puhemiehet järjestäytyvät äänimääränsä mukaan ja äh, mikäli äänimäärä menee tasan, vanhempi jäsen äh, menee edelle. Istunto äh, keskeytetään huomisaamun kello yhdeksään. Nähdään huomenna aamuna.